Ja, ich eröffne die Sitzung von heute Mittag. Nachdem wir heute Morgen alle so zahlreich waren, war es uns klar, dass wir heute Mittag weniger zahlreich sind, weil das Thema auch nicht unbedingt jedermann. Tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Ilmeisesti tämä aihe ei niinkään kosketa kaikkia läheisesti. Jalkapallo ja sen sellaista. Toivottavasti nyt kuitenkin osallistuja tulee enemmän, mutta näinhän monesti käy, kun kuuleminen on ennen joululomaa. No niin. Äh, jatkossa pyrimme sitten vähän tätä ajoitusta miettimään uudestaan. Mutta äh, vaikka tuolla asiantuntija, niin paljon, äh, asiantuntijat voitte olla varmoja ne, että ne, jotka paikalla ovat ja kuuntelevat teitä tarkaan, tarkoina, ottavat tämän sydämen asiakseen. Meillä on tässä myöskin tämä urheilun valkoisen kirjan sisältöä, jota komissiokin on työstänyt siitä. Siitä nyt ei ole paljonkaan ole odotettavissa, eikä paljonkaan toivoa panna. Mutta mitä me voimme odottaa ja toivoa on, että, että jalkapalloa tullaan sääntelemään niin, että, että se on, pysyy kilpailus, kilpailusta kilpailullisesti rehtenä. Siinähän on mahdollisuus esiintyä hyvinkin monenlaista väärin, väärinkäytöstä. Valitettavasti tärkeä asiantuntija, jolta olisi voinut odottaa paljon vasta- vastauksiakin. Eli UEFan edustaja on perunut tulonsa. Hänellä on joku perusteltu hyvä hyvä syy äh, olla pois, mutta äh, odotamme sitten läsnä olevilta herra Karlkilta, herra Mitchakilta äh, ja Andersenilta sitten asianomaista panosta Morten Lockhart. Oli jo aamulla näkyvässä roolissa. Niin nyt hän sitten taas omassa roolissaan <clears throat> Hauskaa, että olette paikalla. Äh, äh, Kölnin äh, yliopiston kanssa on siis ollut pitkään yhteistä yhteistyötä ja aina kun ensimmäistä, silloin kun ensimmäisen mietintöni aikoinaan laadin 60, 96 vuonna olimme ja silloin tekemisessä Kölnin yliopiston kanssa Alankomailla ja Tanskalla on ihan oma, omanlaisensa tilanne enkä nyt sitä aio sen eh, pidempään tässä puhua. Annan teille puheenvuoron, että voitte sitten eh, kertoa ja selostaa vähän, miten te tämän ongelman miellette niiden ohjenuorien mukaan, mitä teille tähän alustuksen pohjaksi ante annettiin. Ja siihen perään meillä on sitten mahdollisuus eh, keskustella asioista, kun yksi asiantuntijakin puuttuu, niin meillä on hiukan enemmän tilaisuutta keskustella sitten teidän kanssanne, mutta ei se nyt sen, sen kummempaa dramatiikkaa sisälly Kuka siis teistä haluaisi nyt äh, äh, äh, aloittaa? Garlic, olkaa hyvä, te ehkä voitte aloittaa englanniksi. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin sanoa, että olen täällä edustamassa Europolia ja haluaisin kiittää tilaisuuden järjestäjä. Nimeni on Nick Gaalik ja olen ollut Europolin operatiivisella osastolla töissä vuodesta 2003 ja sitä aikaisemmin olin eh, iso britannian tiedustelupalvelun palveluksessa. Urheilutapahtumien manipulointi vedonlyöntitarkoituksessa ei ole mikään uusi ilmiö. Meillä on Black Sock-skandaali amerikkalaisessa baseballissa ja 60-luvulla Isossa Britanniassa oli sopupelejä ja Ranskassa ja Italiassa 80-90-luvulla. Myöskin kriketissä on ollut viime vuosina paljon vastaavia tapahtumia. Se, mikä on muuttunut, on se, että tästä on tullut globaalia toimintaa ja internetvedonlyönnin kasvu on tehnyt mahdolliseksi rikollisjoukoille toisella puolella maailmaa lyödä vetoa pienistä, pienissä urheilutapahtumissa ja sitten järjestää näiden otteluiden tuloksia välittäjät matkustavat ympäri maailmaa kantaen isoja tukkuja rahaa ja hoitavat nämä asiat internetin välityksellä. Meidän kokemuksemme mukaan suurin osa tutkinnoista johtavat Aasiaan ja Aasia on se paikka, jossa suurin osa internetsivustoista sijaitseekin. Meillä on tapaus Suomesta, monissa tapauksissa Aasia vain raportoi vedonlöjille kotimaassa, mutta Suomessa tietoisuus näissä asioissa on sellaista, että tähän epäilyttävän henkilön kiinnitetään huomiota ja tällainen urheilutapahtumien manipuloinnin määrän kasvu johtaa juurensa globalisaatioon, mutta myös siihen, että Aasiassa vedonlyönti on tavanomaista. Myöskin monet miljoonat täysin lailliset vedonlyönnit ovat hyväksyttäviä. He haluavat varmistaa sen, että tässä onnistutaan. Kiinan talouden kasvu on johtanut siihen, että tuloja on enemmän ja on enemmän rahaa, jolla lyödä vetoa. Sen valossa, mitä tässä on jo sanottu, koko joukko EUn jäsenvaltioita ovat käynnistäneet tutkinnan järjestäytyneen rikollisuuteen ja varhaisessa vaiheessa todettiin yhteyksiä moniin jäsenvaltioihin ja jotta lainvalvontaviranomaisten toiminta voitaisiin koordinoida, todettiin, että tulisi perustaa yhteinen tutkintatiimi. Yhteinen tutkintatiimi on tiimi, joka perustetaan tietyksi aikaa. Se perustuu kahden tai useamman EU-jäsenvaltion sopimukselle ja se perustetaan tiettyä tarkoitusta varten ja sen tarkoitus on määritelmältään tutkia tiettyjä tapauksia. Tähän mennessä voidaan vetää se johtopäätös, että tässä on mukana hyvin monimutkaisia järjestäytyneen rikollisuuden rakenteita – tässä rikoksessa on kysymys rahanpesusta rikoksella saatujen tulojen suhteen. Ja näitä sopupelejä on järjestetty lahjomalla pelaajia ja muita ottelussa osallisena olevia osapuolia. Ja täten lisätään tästä saatavaa voittoa ja tätä voidaan verrata tavanomaiseen rahanpesuun, jossa tulos ei ole yhtä korkea, koska siitä täytyy maksaa komissiota. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että tämän tyyppinen rikos on houkuttelevaa, koska riskit ovat pienet ja voitot ovat suuret ja on todistusaineistoa siitä, että nämä rikolliset toimivat myöskin muilla rikoksen alueilla. Italiassa pidätettiin 17 henkilöä joulukuussa 2011 ja monet heistä olivat entisiä pelaajia, jopa kansainvälisiä italialaisia jalkapallopelaajia ja yhteinen tutkintatiimi tutki asiaa ja on todettu, että yhteistyö Italian ja tutkintatiimin välillä on hyödyllistä. Myöskin saatiin aikaan kansainvälinen pidätysmääräys singaporelaista sopupelien järjestäjää vastaan. hiljattaisissa tutkinnoissa, niiden tuloksena on saatu aikaan suurempaa tietoisuutta tästä asiasta. Meidän tulisi myöskin muistaa, että jalkapallo ei ole ainoa laji, jossa tätä tapahtuu, vaan manipulointua tapahtuu tenniksessä, kriketissä ja snookerissa. Se, että tutkintoja on enemmän, on osoitus siitä, että tämä asia otetaan vakavasti. Rikollisille tämä on hyvin houkuttelevaa, koska tässä on mahdollisuus suuriin voittoihin ja kiinnijäämisen verrattuna esimerkiksi eh, huumeiden kauppaamiseen on paljon pienempiä. Annetut tuomiot ovat pienempiä kuin muista rikoksista. Toisin sanoen tämä houkuttelee järjestäytynyttä rikollisuutta. Pohjoiseurooppalaiset jalkapallojoukkueet ovat vain erityisen houkuttelevia esimerkiksi sen takia, että eh, Skandinavissa ja Suomessa pelataan kesäaikaan, jolloin muualla Euroopassa ei pelata ja täten he voivat off-seasonillakin harjoittaa tätä toimintaa ja lisäksi pelaajille ja erotuomareille ei makseta korkeita palkkoja ja täten heille tarjottu raha on houkuttelevampi kuin jos sitä verrataan korkeasti palkattuun esimerkiksi Bundesliigan tai liigasirjan eh, pelaajiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että nämä huippuseurat olisivat immuuneja manipuloinnille. Usein Eh, pelaajat ehkä pakotetaan tällaiseen toimintaan ja meidän kokemuksemme mukaan nuoria painostetaan vanhempien taholta. Tietenkin UEFA ottaa tämän tilanteen hyvin vakavasti ja on nimittänyt niin kutsuttuja integriteetti eh, virkamiehiä eh, jalkapalloliittoihin. Meille on kerrottu, että erinäisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta pelaajat voivat tehdä ilmoituksen, jos heitä on lähestytty sopupelien järjestämisen mielessä. On tärkeää, että luodaan sellainen ilmapiiri, jossa pelaajat ovat valmiita paljastamaan nämä tapaukset nollatoleranssi lähestymistapa ei ole kovinkaan rakentava, koska se luo vain pelon ilmapiirin ja nostaa kynnystä ilmoittaa tällaista tapauksista viranomaisille. Tietenkin, jos tällaista tapauksista ilmoitetaan, niin silloin lainvalvontaviranomaiselle täytyy ilmoittaa tästä ja tutkinta täytyy käynnistää. Haluaisin kiittää tästä mahdollisuudesta puhua ja olen myöskin valmis vastaamaan teidän kysymyksiin. Kiitoksia. Sitten herra olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, kiitoksia äh, äh, kovasti, puheenjohtaja. Toisin kuin jatkeena tähän äskeisen puhujaan, haluan puhua vähän tästä rahallisesti, rahallisesta ja rahoitusasioista ammattijalkapallossa ja jalkapallossa yleensä että muutama tällainen ää, ensinnäkin puiteolosuhteet ja sitten itse asiassa rahoituksesta ja sitten ylipäätään tämän rahoitus, rahallisen finan, finanssi fair play, ja, ja tulevaisuudesta ää, mehän on huomattavasti ää, kas, kasvanut ää, ja, jalkapallon ää, li, liikevaihto, se on nyt jo 12,9 miljardia euroa 51 prosenttia liikevaihdosta on tietysti huippuliikojen piirissä, mutta sitten on huomattavasti velkaantuneitakin Valenssiakin yli 5 miljoonan euron velat ja sitten meillä on yhteensä 1,18 miljardin euron tappiot yhteensä 2009, siis näitä näiden joukkueiden osalta. 660 eurooppalaisen ammattiseuran velat olivat 2010 yli 19 miljardia euroa. Jos tarkastelemme, että että ammattijalkapalloilulla on selkeä rooli talouselämässä. Saksassakin sen osuus on yli 5, 5 miljardia euroa ja siitä tulot ovat myöskin puolitoista miljardia. Siksi on, on selvää, miksi, miksi myöskin jalkapallon järjestelmä organisaatioiden eh, ja seurojen jonkinlainen eh, valvonta on myöskin tarpeellista. Esimerkiksi eh, UEFan lisenssijärjestelmä, joka 2005 vuodesta, vuodesta on voimassa, se on tällainen, tällainen vähimmäis tavoitteet luetteleva lista oikeastaan. Siinä pitää aina ottaa sitten huomioon tietysti kansalliset erilaisuudet. Esimerkiksi Espanjassa ei tällaista kansallista lisenssointijärjestelmää esimerkiksi ole ollenkaan. Me voidaan saada tällainen pikkulisenssi, taikka sitten olla, olla antamatta lisenssejä ollenkaan, niin kuin esimerkiksi Majokan tapauksessa on käynyt ja FC Portsmouthin Englannista. Tämä on johtunut, johtanut sitten erittäin vakavaan kilpailun vääristymiseen, koska eurooppalaiset seur, Euroopan seurataan keskinäinen kilpailutilanne on aivan erilainen. Muutama sana nyt sitten. No, Ensinnäkin investoijat ovat tulleet mukaan ammattijalkapalloon eh, tavalla, jota ei ole ollenkaan säädetty, ja investointirahat tuovat eh, huomattavasti paljon enemmän rahaa kuin ylipäätään normaali eh, talouden toiminta mahdollistaisi. Tässä on useita asianosaisia, UEFA, Eurooppalainen liitto, ammattiseurojen edunvalvontajärjestelmä 2010 on päätetty että, että 2011 vuodesta lähtien tätä sovelletaan sitten kansallisiin seuroihin. Se on aika, aika monimutka, monimutkainen paketti. Siinä on 74 artiklaa 99 sivulla kirjattuna. Mutta mutta kuitenkin tämä äh, järjestelmä on nyt sitten ollut kesäkuusta tänä vuonna äh, voimassa. Sinne pyritään nyt sitten äh, saamaan jonkinnäköistä tolkkua tähän rahoitukseen. Sitten muutama määräys määräyksiin 2013-2014 sarjakaudella tulee tarkastellaan sitten näitä rahoitusasioita, mitä ei paljon lähemmin. Tässä on tarkoituksessa saada relevanssia, ei, relevantteja, ei relevantteja tuloksia, esimerkiksi operatiivisia tuloksia, e, esimerkiksi tämmöisen rahoituksellisen fair Playin tuloksena on siinä, että, että, että, että saadaan kirjanpidon, kirjanpito täsväämään siinä, että ennen meillä on tällaisia ylimenosääntöjä ja, ja määräyksiä 13, 14, 14, 15 kausille, jossa, äh, jossa klubien ja seurojen tappio mm, maksimit ovat vielä 45 miljoonaa äh, ja siellä vielä seuraavana kahtena vuonna 30 miljoonaa. Tietysti siitä sitten vähennetään kaikki äh, investoinnit ja muut satsaukset pelikenttiin ja muihin, muihin äh, infrastruktuuriin. Sitten tämä seuranta-aika äh, on kolme äh, tilikautta. Sitten jos, jos saadaan jotakin tuloksia tästä, niin voidaan vielä sallia 5 miljardin heittopuoleen tai toiseen tässä pitää selkeästi nyt sitten pyrkiä määrittelemään, että, että tulot muodostuvat asian, asianmukaisella tavalla, mutta tietysti tässä on vielä määräyksiä, joiden noudattamista tullaan sitten omalla tavallaan valvomaan. Tietysti tässä on kilpailupoliittisia määräykset myöskin, jotka ovat eri, eri maissa eri tavalla. Saksan Bundesliga on varmaankin varmaankin tämä 50 plus 1 sääntö tulee koskemaan vähemmän Englannissa, koska siellä siirto, siirtokustannukset ovat kolmansien osapuolten mukaan tulon jälkeen huomattavasti pienemmät. Siinä on siellä huomattavasti enemmän tällaista sopupelivaraa. E-, Espanjassa myöskin tietysti ovat ongelmallisia edelleen nämä velkaantuneet seurat sitten mitä potentiaalia tässä on yhtäältä, voidaan odottaa, että tämmöisestä äh, eri muiden menneiden vuosien kohtuuttomat menot saadaan äh, äh, kuriin. Esimerkiksi 2012 vuoteen verrattuna on, ovat siirto, siirtokustannukset, pelaajasiirtorahat, korvaukset pienentyneet selvä, selvästi Äh, esimerkiksi äh, Istanbul ja, ja kaksi muuta turk, turkilasta äh, seuraa ovat tässä, tässä kilpailusta suljettu nimenomaan tällaisten väärinkäytösepäilyjen vuoksi. Nämä, nämä ensimmäiset potentiaali on tietenkin olemassa. Että äh, se, että, että, että toimet rajoitetaan pelkästään saksalaisiin seuroihin ja siinä pensenäkin äh, ulotetaan sittemminkin vasta vain koskemaan eurooppalaisia seuroja, samoin sitä, mitä niihin infrastruktuuriin ja kestäviin tuloksiin tulee, ne tulee myöskin tietenkin sitten eri tavalla huoma, huomioida tämä Finanssi Fair Play puitteisto pyrkii rajaamaan tällaista, tällaisen spekuloinnin ja muut keinottelun mahdollisimman pieneksi, mutta kaikki, miten sitä toimitaan, sitä tullaan vielä keskustelemaan. Sitten tietysti luovat tulkinnat tästä määräyksistä vellovat jo laajoina. Esimerkiksi Manchester Cityn tekemä kymmenen vuoden pelaaja, pelaaja so, sopi, sopimuksen miljoonien euro, tai puntien arvosta esimerkiksi sata äh, yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa on myöskin 10 vuoden äh, tai 15 vuoden sopimus, mutta sen arvo on vain 120 miljoonaa euroa. Sitten äh, vielä muita rajoituksia, joita esimerkiksi vauraat Manchester City ja Paris Saint-Germain, tämän tyyppiset seurat ovat näissä, näissä mukina Eh, ovat, ovat eh, Parisen Sherman, joka on 100 miljoonan tappiota tehtyä, ja vielä sitten lisää miljoonia viime, viime, viime kesänä. Eh, se on myöskin sitten vaaravyöhykkeessä sitten kysymys on siitä, että mitä sitten tapahtuu, jos merkittävät seurat suljetaan kansainvälisestä kilpailusta se, mitä se voisi olla sitten, että heillä on oma itsenäinen eurooppalainen sarja, jos ajatellaan kansainvälistä kilpailua, sarja ja muutenkin voivat äh, esimerkiksi päätyä sitten saamaan äh, jonkinlaisia sakkoja tai äh, lyhytaikaisia seura, seuratoiminnasta sulkemisia Nämä tietenkin kaikki herättävät kysymyksiä, millä, millä tavalla niitä sitten pyritään ja kyetään valvomaan. Siinä ovat asiantuntijatkin vähän epä, eri, erimielisiä. Ja sitten myöskin kaikki, kaikki on oikeastaan vielä epäselvää, ja on vielä keskustelua ihan lyhyesti lopuksi sitten vielä sitten tämän Euroopan unionin ja tämän Financial Fair tilanteesta. Euroopan komissio on on äh, tukenut tätä äh, sääntelyä. Äh, esimerkiksi 2011 tiedonannossa, urheilutiedonannossaan, jossa, jossa komissio tervehti ilolla näitä järjestelyjä, joilla pyritään nämä rahoituskuviot saamaan selvemmäksi. Ja siinä komissio myöskin sitten saman aikaan huomauttaa, etteivät ne saa sitten vääristää kilpailuja, niin täytyy olla sisämarkkinalainsäädännön mukaisia. Yhtäältä tietysti pitää noudattaa EUn oikeutta. Euroopan unionin rooli tässä, jos ajatellaan edistyksen saamista, mutta komission kunnia ja Frattini, Frattini ovat aikoinaan tässä tänään vuoden alkupuolella tähän, tätä asiaa pyrkineet ajamaan. Keskiössä on myöskin sitten valtion aputilanne. Esimerkiksi Espanjassahan ovat nämä verohelpotukset ja seurat saavat niin aika ää, lailla tapetilla vielä ja muutama ää, loppusana. Ää, tämä Financial Fair Play on keskeinen tärkeä askel oikeaan suuntaan epä, epäilemättä. 2004 UEFA on tätä pyrkinyt eh, johdonmukaisesti ajamaan ja ylipäätänsä eh, riskienhallintaa eh, painottamaan. Tässä on tietenkin tärkeää ottaa, ottaa huomioon, että, että se, tai painottaa sitä, että kaikki keskeisimmät toimijat soveltavat tätä ja nimenomaan tämä on sellainen konsepti, jota on laajasti poliittisesti tuettu, mutta se täytyy myöskin kyetä konkretisoimaan ja täsmentämään ja e, sitä täytyy sitten voida käyttää ilman sen suurempia kompromisseja. E, e, se, se periaate, jolla isot tulot voi olla myöskin isot mahdollisuudet antaa oman panoksensa tähän ja yrittää ammattilaisjalkapallon niin statuskuon muuttamista. Täytyy myöskin muistaa se, että on heitetty kysymys ilmaan missä vaiheessa tämä sitten voitaisiin todellakin sementoida osaksi jalkapallon arkea ilman, että siitä tarvitsisi joka kerta erikseen puhua. Tämä financial, financial fair play voitaneen, voitaisiin toivon mukaan kehittää tällaisetkin malli, malliksi muillekin, mutta tietysti kysymys on kuuluu se, että miten pitkälle Tämä edellyttää sitten UEFA, UEFalta ja muilta to, toimijoilta. Niin ikään täytyy muistaa huomioon, että Champions mestarien liikassa, joka on yksi näistä top 5 liikoista, Mr. Ramsden Porto mukana juuri olimatta Portossa, täytyy muistaa, että että tämä on tietysti tällainen etuoikeutettu luokka näissä, näissä sarjoissa, jos, jos katsotaan 2012 vuoden kymmeniä miljoonia, joita tässä liika, liikevaihtona yksin tässä sarjassa ollut. Kaiken kaikkiaan solidarisuus toimien kautta on siivuttu, siirretty sivuun yli 280 miljoonaa euroa tähän yhteiseen pottiin ja nämä pyrkivät, näillä toimilla pyritään sitten varmistamaan ammattilaisjalkapallon säilyvyys ja kestävä, kestävä kehitys ja myöskin sitten yksittäisen, yksittäisten liikojen toimimus lyhyesti vielä lopuksi. Tämä on hyvä konsepti, tarvitsee vielä lisärahoitusta, mutta se on myöskin Euroopan parlamentin tuen ja yleisen hyväksynnän laajemminkin, niin, että pitää vielä sitä seurata ja tätä koko järjestelmää syventää. Mitä? No, Kiitoksia. Ja sitten viimeinen kolmas esitys Jens Seijer Andersen. Olkaa hyvä. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Niin kuin juuri kuulimme, urheilu on maailmanlaajuista viihdeteollisuutta ja siitä on jouduttu maksamaan kallis hinta. Vanhat amatöörirakenteet eivät ole voineet puolustaa urheilun intressejä niiden edessä, jotka käyttävät urheilua välineenä saadakseen epäeettisiä, joskus jopa laittomia liiketoimintaetuja käyttäkseen urheilumaailman ja muun ympäröivän maailman suhteet ovat tulleet tienhaaraan. Sen takia haluankin onnitella teitä siitä, että järjestätte tämän kuulemisen ja annatte Play the Gameille mahdollisuuden osallistua. Vuodesta 1997 Play the Game on järjestänyt seitsemän kansainvälistä konferenssia, joissa on tuotu esille urheilun hyviä ja huonoja puolia. On korostettu tämän liikkeen myönteistä merkitystä ja sitten käsitelty myös ongelmia, dopingia, korruptiota, sopupelejä ja erityyppisiä väärinkäytöksiä. Olemme havainneet, että olemmepa sitten puhuneet mistä tahansa haasteesta, niin ratkaisu riippuu hyvin pitkälti seikoista, jotka on kovin vaikeasti löydettävissä. Vilpittömästä, tehokkaasta ja demokraattisesta johtajuudesta, eli hyvästä hallinnosta urheilussa – Haluaisin keskittyä hyvään hallintoon urheilussa ja siihen rooliin, joka unionilla voi olla niin, että urheilu saadaan takaisin demokratian raiteille. Palaisin EUn urheilufoorumiin Budapestiin vuonna 2011, jolloin pitkän keskustelun jälkeen pieni pyöreä mies tarttui mikrofoniin ja otti puheenvuoron. Hän totesi, että korruptiota on kaikkialla kansainvälisissä urheiluliitoissa. Se vaikuttaa vaaleihin, suurtapahtumien jakoon, jopa doping-testaukseen, aivan kaikkeen. Hän vaati julkista tietoisuutta ja totesi, että ilman yleisön tukea minkälaisia ratkaisuja ei tähän löydetä. Hän kehotti EUn komission, komission jäsentä puuttumaan tilanteeseen. Jos mitään ei olisi tapahtunut, niin tulevaisuus olisi kovin vaikeata. Syntyi, nousi esille uuden tyyppisiä urheilujohtajia sellaista maista, jossa raha näytti kasvavan puissa ja he käyttivät sitten omaa vaikutusvaltaansa. Tämä varoitus ei suinkaan tullut korruption vastaiselta aktivistilta, vaan urheilujohtajalta, jolla on neljän vuosikymmenen kokemus kansainvälisiltä foorumeilta. Unkarilaiselta painonnostoliiton johtajalta Tamas Ajanilta. Hän on myös olympiakomitean kunniajäsen. Hänen sanansa osoittavat siihen suuntaan, että jalkapallolla ei sunkaan ole mitään monopoliasemaa huonon hallinnon suhteen vaikkakin aivan oikeutetusti FIFA on yleisen julkisen huomion keskipisteessä. Myös muita esimerkkejä on. Yksi kaikista rikkaimmista lajiliitoista on lentopallon liitto FIVB, joka on 24 vuoden ajan ollut Ruben Agostan meksikolaisen johdossa. Hänellä oli kaksi erityissääntöä. Toinen niistä oli sellainen, että se, joka allekirjoittaa TV- tai sponsorisopimuksia FIVBn nimissä, voi saada sitten 10 prosentin bonuksen, henkilökohtaisena bonuksena. Toinen sääntö oli, että puheenjohtaja allekirjoittaa kaikki sopimukset. Kun sitten rohkeat toimitsijat esittivät kritiikkiä, niin Ruben Akosta otti käyttöön käytännön säännöt, eettiset säännöt, niin että hän sitten irtisanoi eri mieltä olevat henkilöt. Tätä oikeutta hän myös käytti. FIVB on myöntänyt salaisissa asiakirjoissa, että Akosta on saanut ainakin 33 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria henkilökohtaisena voittona. Akostan järjestelmän hinta sitten maksettiin urheilun taholla – niin, että monet toimitsijat saivat eliikäisen toimintakiellon, eivätkä voineet toimia rakastamansa urheilun parissa, eivät edes päässeet paikalliseen urheiluseuraan. Yksi, joka toi esille Akostan korruption, oli sellainen, jolle seuraukset ovat olleet todella brutaaleja. Mario Goichman, Argentiinan lajiliiton puheenjohtaja, alkoi kritisoida Ruben Akostaa vuonna 2002, kun Argentiina isännöi kisoja. Sitten koko Argentiinan lajiliitto on suljettu ulos ja FIVBlle e, ei edelleenkään ole maksettu noin 800 000 dollaria, jotka kuitenkin sille pitäisi maksaa turnauksen jäljeltä. Tämä kaikki on osoittautunut kovin katastrofaaliseksi Mario Koimanille. Hän oli menestyksekäs liikemies. Tänään hän on kuitenkin sekä rahallisesti että psykologisesti aivan rauniona. Poliisi on hänet häätänyt kodistaan ja hän ei ole varaa, hänellä ei ole varaa ostaa edes lääkkeitä. Kohtalo on ollut hieman ystävällisempi, hieman mukavampi sitten muille eh, niin sanottuille joomiehille, jesmiehille. He ovat saaneet eh, suuria palkkioita ja ovat varmistaneet kolme kuukautta sitten tiukan voiton demokraattisissa FIVBn vaaleissa, jotka järjestettiin ensimmäistä kertaa 65 vuoteen. Andre Mayer Luxemburgista on osa tästä ryhmästä, joka evää vastuunsa, eikä ota vastuuta menneistä virheistä. Kansainvälinen käsipallo on ollut egyptiläisen Hassan Mustafan johdossa 12 vuoden ajan ja hän on yli 400 000 eurolla matkustanut toimittamatta kuitenkaan kuitteja. Hän on saanut myös 600 000 euroa eh, yksityisenä konsulttina Sportfivelta Saksasta ja on itse puuttunut esimerkiksi olympialaisten karsintakilpailuihin ja antidoping-toimiin ja on korvannut toimitsijoita, jotka ovat pyrkineet noudattamaan sääntöjä. Kun Käsipalloliitto halusi oman ehdokkaansa vuonna 2009 vaaleihin, niin Hassan Mustafa vain sitten kilpailijalta vei mikin ja sitten hänet valittiinkin uudelleen, uudelleen suurella enemmistöllä. Samantapaisia tilais, tilanteita on syntynyt myös muissa lajeissa. Ne toki ansaitsisivat paljon huomiota osakseen, sitä ne eivät kuitenkaan saa. Toistaiseksi suurin skandaali kohdistuu niin sanottuun ISL-skandaaliin. ISL oli aikoinaan äh, lähetysoikeuksien ja, mainosoikeuksien johtaja sveitsiläiset tuomioistuimet ovat todenneet, että jotta ISL pääsi tähän asemaan, niin se on maksanut ainakin 160 miljoonaa Sveitsin frangia vuodesta 1989 aina, kor, aina konkurssiinsa asti vuonna 2001, eli noin 100 miljoonaa euroa. Se on maksanut lahjuksia toimitsijoille eri lajeissa. Thomas Hilbrandin väsymättömän työn ansiosta Sveitsissä sekä tutkivien journalistien ansiosta nyt tiedämme, joitakin niistä nimistä, niistä henkilöistä, jotka ovat ottaneet rahaa. Äh, kyseessä ovat lähinnä FIFAn entiset johtajat. Muistakaa kuitenkin, että 90 prosenttia sadasta miljoonasta eurosta näitä lahjuksia, niistä ei vieläkään tiedetä. Ja kymmenen vuoden hiljaisuuden jälkeen urheiluliike ei edelleenkään tutki sitä, kuka urheilun omista riveistä otti nämä rahat. Kenties jotkut ovat vieläkin korkeassa asemissa. Kansainvälinen olympiakomitea käynnisti uudistukset vuonna 1999 julkisen suuttumuksen takia korruptioskandaaliin liittyen silloin, kun Salt Lake Cityn talvikisat järjestettiin. IOC varsin tiukasti noudattaa näitä uudistuksia, joten olympiakomitean jäsenet eivät voi olla avoimesti korruptoituneita. Kuitenkin IOC ei noudata poliittisia moraalisia velvoitteitaan eettisten standardien noudattamisessa kansainvälisissä lajiliitoissa niin kutsutun olympialaisen perheen parissa – Toki on hyvän hallinnon yleisperiaatteet, kuitenkin varsin harvoin ryhdytään käytännön toimiin ja sanktioita määrätään vain silloin, kun on kiistämätöntä todistusaineistoa, esimerkiksi niin, että media sitä tuottaa. Myös FIFAn tapauksessa kova julkinen paine pakotti FIFAn aloittamaan uudistusprosessin. Tästä varmasti olette kuulleet. Mihin nämä uudistukset sitten johtavat? Oikeastaan on kaksi koulukuntaa, tässä asiassa. Toinen, johon minä kuulen, kuulun, toteaa, että todellinen uudistus on mahdollinen, on mahdoton tällaisen johtajan alaisuudessa. Toinen käytännönläheinen näkökulma korostaa sitä, että on mahdotonta muuttaa FIFAa ilman tätä puheenjohtajaa, koska hän ainoastaan voi estää tien niiltä, jotka nimenomaan estävät uudistusten toteutumista. No yksi seikka on varma. Jos te ja minä katsomme muualle kuin FIFAan, niin uudistusprosessi varmaankin pysähtyy nopeammin kuin kukaan meistä pystyy sanomaan mani. Olemme järjestäneet keskustelun, keskustelun European Association of Sports Managementissa hiljan, ja siellä oli asiantuntijoita, muun muassa Mark Beath, FIFasta, Sveitsistä ja Theo Schwanziger, ja he vetosivat yleisöön, jotta saataisiin jonkinlaista kriittistä tukea tai seurantaa. Ja molempia sanoja critical accompaniment korostettiin yhtä lailla. Olen vakuuttunut, että tässä salissa kaikki tukevat ajatusta siitä, että riippumaton järjestöelämä on osa demokraattista yhteiskuntaa. Toisaalta me emme voi mahdollistaa sitä, että syntyy suojapaikkoja sellaisille, jotka väärinkäyttävät vapauttaan ja toteuttavat korruptiota, jopa syyllistyvät rikoksiin, eivätkä kunnioita yhteiskunnan perusarvoja. On jo korkea aika, että te poliitikkoina reagoitte siihen, mitä tapahtuu urheilun alalla seuraavaksi sitten hieman sellaisia toimia, joita voitaisiin toteuttaa puuttumatta urheilun riippumattomuuteen. Teidän velvollisuutenne ja oikeutenne on suojella veronmaksajien rahoja. Urheilu saa valtavaa julkista tukea kaikilla tasoilla sekä ruohonjuuritasolla että paikallisesti investoidaan myös kampanjointiin, suurtapahtumiin, annetaan tukea olympiaurheilijoille ja niin edelleen. Hallitukset ja muut viranomaiset ovat täysin oikeutettuja asettamaan ehtoja sille, että avustuksia käytetään tarkoituksensa mukaisesti ja myös, että edunsaajat kunnioittavat avoimuutta ja demokratian perussääntöjä. Euroopan tasolla voitte ylläpitää pysyvää painetta eh, eurooppalaisissa ja kansainvälisissä urheiluorganisaatioissa. Vaatia, että ISL-tapaus, eh, maailmankupin eh, lahjusväitteet ja lentopalloskandaali tulevat todella tutkituiksi. Ja sitten rikolliset viedään oikeuteen. Ja kolmanneksi voitte määritellä standardeja hallinnolle niiden urheiluliittojen suhteen, jotka pyrkivät yhteistyöhön Euroopan unionin kanssa. Tällainen työ on jo käynnistynyt asiantuntijaryhmän puitteissa, joka pohtii hyvää hallintoa urheilussa. Tämä on perustettu ministerineuvostossa. On myös paljon valmistelevia toimia, joita komissio rahoittaa. Yksi näistä toimista on Play the Gamein johdolla toteutettu ja se korostaa kansain, hyvää hallintoa kansainvälisissä urheiluorganisaatioissa yhteistyössä kuuden yliopiston kanssa Euroopassa. Mukana on myös European Journalism Center. Me esittelemme avoimen välineen, jota voidaan käyttää. Esittelemme sen huhtikuussa ja pyydämme teidät mukaan lanseeraustilaisuuteen. Sitten neljänneksi keskustelua voidaan viedä eteenpäin järjestämällä eurooppalainen tai jopa kansainvälinen konferenssi, jossa käsitellään urheilukorruptiota kaikilla tasoilla. Tällainen vetomus välitettiin myös IOClle 300 asiantuntijan toimesta Play the Gaming konferenssissa vuonna 2001 Kölnissä, mutta IOC ei ole kuullut tätä vetomusta. Voitte korostaa myös parempaa hallintoa 2013 Unescon viides urheiluministerikokous järjestetään, MINEPS 5, ja Berliinissä toukokuussa. Ja sitten oma Play the Game 2013 konferenssi järjestetään syksyllä. Ja lopuksi ehdotan, että Eurooppa olisi johtoasemassa, kun luodaan kansainvälinen selvityskeskus urheilualan hallinnolle niin, että jatkuvasti seurattaisiin tilannetta, välitettäisiin tietoa siitä, miten korruptiota urheilussa voidaan estää. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, näyttää siltä, että Thomas Ajanin vetomus on kuultu. EU on ryhtynyt toimiin. Toivottavasti kuuleminen tänään on vasta ensi askel, kun pyritään avoimuuteen ja demokratiaan ja korruption kitkemiseen urheilusta. Play the Game on teidän käytössänne äh, ja tarjoaa oman asiantuntijuksensa teidän käyttöönne yhteistyömuodossa. Kiitos. Match, it was Really very much, uh... Eh, kiitos. Äh, oli aikamoinen pettymys äh, saada kuunnella teitä. Äh, pitäisi tosiaankin tehdä jotakin. Äh, kannattaa muistaa, että me, me olla, meillä on niin paljon valtaa kuin toivoisimme että meillä olisi, mutta tietysti toivottavasti nyt sitten kaikilla osapuolilla, joilla on siis velvollisuus kuunnella toinen tosiaan, pyrkivät tekemään parhaansa. Olisi tietysti vali- valitettavasti Julian Silverstone ei päässyt paikalle, mutta näin nyt on asiat. Herra Mafromaattisille haluaisin, haluaisin sanoa, että tervetuloa tähän valiokuntaan pitkästä, pitkästä aikaa hei vaan. Hän oli täällä meillä alan esittelijänä. Santiago, ole, ole hyvä. Bueno, sí, es... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olen kuunnellut näitä esi e, eri puheenvuoroja ja mm, näyttäisi siltä, että meillä on paljonkin työtä tehtävänä ja toivon mukaan me olemme näissä asioissa selvillä vesillä. Minulla on muutamia kysymyksiä. Tässä nyt ehkä menevät nämä esitykset sekaisin, mutta kun kuuntelin, niin kirjasin muutaman toivomuksen ylös. Ensinnäkin täällä mainittiin vedonlyönti, laillinen vedonlyönti ja sopupelit ja ero laillisen vedonlyönnin ja sopupelien välillä. Miten me voimme tarttua tähän ongelmaan. Me olemme hyväksyneet urheiluun liittyvän mietinnön. Siinä lueteltiin erilaisia ajatuksia. Yksi näistä ajatuksista oli se, että perustettaisiin jonkinlainen järjestö, joka hoitaisi urheilukorruptiota Euroopassa tämä toisi eri jäsenvaltiot yhteen ja myöskin eri urheilulajeissa harjoitettava korruptio. Siis tämä ottaisi kaikki urheilulajit mukaan. Tämä ongelma on vakava ja sillä saattaa olla myös huomattavia taloudellisia vaikutuksia. Korruptio jolla voi olla suuri vaikutus matkailuun ja maan talouteen, eli tämä on todella olennainen kysymys. Toinen ajatus, joka tuli mieleeni ja josta mietinnössäkin puhutaan, on se, että teolliset tekijänoikeudet tulisi ottaa huomioon, siis urheilutapahtumiin liittyvät teolliset tekijänoikeudet. Jos esimerkiksi minä järjestän jonkinlaisen tapahtuman, niin tietenkin järjestäjällä on markkinointioikeudet ja järjestäjä voi myös myydä lähetysoikeuksia sillä ehdolla, että tämä on sovussa tiedonsaantivaatimuksen kanssa. Mutta mitä näille oikeuksille tapahtuu, jos me järjestämme tapahtuman? Voimmeko me sanella, mikä yritys voi ryhtyä vedonlyöntiin jonkun tietyn urheilutapahtuman yhteydessä, jos järjestäjä ei tällaiselle lupaa anna? on myös sellaisia vedonlyönnin muotoja, jotka eivät ole suoranaisesti urheilulajien yhteydessä. Kriketti on sellainen urheilulaji, jota en itse kovin hyvin tunne, mutta sielläkin sopupelejä on tapahtunut. Kuinka monta kertaa esimerkiksi pelaaja tulee kentälle aurinkolasit päässä. No tällä ei ole mitään tekemistä varsinaisten pelin kanssa, mutta tästäkin voidaan lyödä vetoa, koska se liittyy tapahtumiin, joita ottelun taka- ta- aikana tapahtuu kentällä. Herra Mittag puhui äh, taloudellisesta fair playstä ja olen täysin samaa mieltä siitä, että olisi hyvä asettaa jonkinlaiset äh, katot näille siirtomaksuille. Voisin antaa äh, esimerkin. Minä pidän oopperasta ja nyt on sovittu sitten eri operatalojen välillä, mikä on maksimi siirtomaksu eh, kuuluisien laulajien suhteen. Meidän mietinnössämme olen saanut eh, hollantilaiselta liberaalikollegalta tarkistuksen, jossa ehdotetaan, että meidän tulisi rajoittaa jalkapallojoukkueen pelaajien määrää. Tämä rajoittaisi kokonaiskustannukset. Minun mielestäni ei ole kuitenkaan meidän tehtävänämme sanella, kuinka monta pelaajaa joukkueessa saa olla, vaan eri urheilulajiliittojen täytyy tehdä tästä päätöksensä. Sitten lähetysoikeudet, niillä myöskin voi olla vaikutuksia joukkueiden varoihin. Esimerkiksi Espanjassa joukkueet, niillä joko on tai ei ole nämä lähetysoikeudet suoranaisesti. Espanjassa aina herää kysymyksiä siitä, tuleeko Real Madrid vai Barcelona voittamaan. No, ei ole epäilystäkään siitä, että tänä vuonna minun joukkueeni tulee voittamaan. Mutta jos kaupunki tai kunnanvaltuusto mak- maksaa areenan rakentamisen ja se annetaan paikallisen joukkueen käyttöön, niin siinähän säästetään paljon rahaa. se voi maksaa tämän rahan sitten esimerkiksi siirtomaksuina. Eli mi- mitä me tämän tyyppiselle tilanteelle voisimme tehdä? Suurimmat seurat, ne ovat kerta toisensa jälkeen sanoneet, että emme me välitä UEFasta, me voimme järjestää omat kaupalliset ottelumme, aivan kuten esimerkiksi USA NBA, eli se olisi kaikkien liittojen ulkopuolella ja voisi tehdä ihan mitä haluaa. Tämä on se riski, joka näihin suuriin eurooppalaisiin seuroihin liittyy. Eri eurooppalaiset liikat minun mielestäni niiden tulisi olla hieman maltillisempia. Meidän tulisi pyrkiä siihen, että näiden eri seurojen mahdolliset tulotasot hieman tasoitettaisiin. Mainitsin tässä jo korruption. Minun mielestäni meidän ei tulisi ainoastaan tarkastella vedonlyöntiä, vaan myöskin niitä päätöksiä, joita eri urheilulajiliitoissa tehdään. Tapasin herra Blatterin ja puhuin hänelle aina kun jalkapallon MM-kisat järjestetään – No tästä haluaisin teidän mielipiteenne. Sanotaanka, sanotaanpa, että on pelaaja tai seura, joka ei ole jostakin päätöksessä samaa mieltä. Heidän täytyy allekirjoittaa sopimus, jossa he lupaavat, että eivät käänny tavanomaisen oikeusjärjestelmän pariin, muuten he eivät voi osallistua tähän tapahtumaan. Eli meillä on nämä standardi oikeudenkäynnit ja sitten on urheiluoikeudenkäynnit omassa mietinnössäni jouduin hylkäämään ehdotuksen, jossa ehdotettiin erityisen tuomioistuimen perustamista Luxemburgiin. Tuomioistuin, joka antaisi tuomiota eurooppalaisen lainsäädännön mukaisesti. Eli sen sijaan, että joku tapaus ratkaistaisiin Sveitsissä, niin se tehtäisiin eurooppalaisella tasolla. Mutta seurat, kaikki osapuolet olivat sitä mieltä, että tämä on uhka heille. Pelaajat itse sanoivat, että he eivät oikeastaan nähneet, mitä tästä olisi ollut hyötyä. Heillä oli sellainen olo, että nämä tuo, Sveitsin tuomioistuimen päätökset, niissä ei heidän, heitä otettu juurikaan huomioon monet kollegani, jotka eivät tiedä urheilusta juuri mitään. Heitä lobattiin, painostettiin kovasti, eli minun käteeni ovat, olivat sidotut ja minä joudun vetämään tämän ehdotuksen mietinnöstäni pois. Eli tässä vain muutama ajatus, jotka halusin tähän keskusteluun tuoda ja muutama kysymys, jonka, jotka halusin esittää puhujille. Ja kollegat, jotka tietävät jalkapallosta enemmän, niin heidän kommenttinsa ovat varmaan vielä ajankohtaisempia. Uh, thanks very much. Uh... Uh, kiitos, puheenjohtaja edustaja Bellet sisäänessä. Väärä mikrofoni. No niin, heti ääntä kuuluu paremmin. Niin, äh, haluaisin esittää muutaman kysymyksen herra Garlikille. Teidän alustuksenne, kuten Rova Pakkin totesi, aika huolestuttavaa kuultavaa, eh, uhkaa ammattiurheilun tulevaisuutta aika vakavastikin, mutta haluaisimme vielä kuulla eh, Europolin mahdollisuuksista auttaa meitä ja miten me voisimme auttaa teitä. Eh, useimmat näistä sopupeli pakoista kytkeytyvät Aasiaan. Miten, miten me täältä Brysselistä käsin voimme ylipäätään tähän asiaan vaikuttaa? Ja onko Europolilla tiedonvaihtoa 27 jäsenmaan kanssa näistä kysymyksistä? Aivan erityisesti onko jotain tällaisia varhaisvaroitusjärjestelmiä, joita uhkapeli maailma on omaksi turvakseen laatinut. Ja erityisesti minkä, minkälaisiin toimiin Euroopan tasolla voidaan ryhtyä. Tämä Eh, Euroopan komissio ja neuvostonkin on varmaan täällä edustettuna, eh, mihin toimiin voisimme ryhtyä, jotta, jotta tämä todellakin hälyttävä, eh, hälyttävä tendenssi ammattiurheilusta saataisiin kitketyksi. <clears throat> Sitten vielä Karlikia kysymys näiden managereiden ja pelaaja-agenttien toimista. Siitä on tehty pelaajatutkimus taannoin komissiossa. Ja siinäkin, siitäkin paljastui aika huolestuttavia seikkoja. Onko teiltä, teillä tästä jotain kerrottavaa ja onko Europol myöskin tässä jotenkin, jotenkin mukana, mitä tulee siis näiden pelaaja-agenttien toimiin? Andersen mainitsi FIFAn muiden organisaatioiden lisäksi Voisitteko Karek todeta jotakin eh, lisää kenties FIFAan kohdistuvista tutkimuksista ja voisiko Europol olla tässä jollakin tavalla aktiivisempi tai voisiko FIFA olla aktiivisempi sitten taas vastaavasti näiden väärinkäytösten ennaltaehkäisemisessä, jos saanko vielä esittää eh, kaksi kysymystä eh, tohtori Mittaakille. Kaikkihan olemme yhtä mieltä siitä, että tällainen finanssi fair play on, on erittäin tärkeä tässä äh, kun ajatellaan vaikka näitä äh, äh, sponsorisopimuksia, niin kuin Manchester Cityn 400 miljoonan euron sopimus. Ja nythän tätä järjestelmää jo kierretään vilkkaasti. Miten, miten tätä kommentoitte? Naapuri tässä viittasi lähetysoikeuksiin. Se on yksi tärkeä kenttä sekin, eikö meidän pitäisi pyrkiä Äh, suurempaan äh, solidarisuuteen äh, eri liian sarjojen välillä, että esimerkiksi olisi enemmän solidaruutta liikassa. Siellä, siellähän ää, on, on ää, tilanne aika epätasa-arvoinen, koska suurseurat tietysti sitten nettavat myöskin näistä lähetystuloista suurimman sivun Eli lähetysoikeudet ovat yksi sellainen Santiago, tässä puheenjohtaja viittasi myöskin äh, mahdollisiin äh, siirtosummakattoihin. Voitaisiinko tässäkin jollakin tavalla päästä parempaan äh, solidaarisuuteen, että nämä siirtosummat ehkä puulattaisiin johonkin yhteen nippuun ja sitä kautta sitten saada tämä siirto, nämä siirtomarkkinatkin vähän solidaarisemmalla pohjalla. Vallankumoustahan tässä nyt yritän tehdä, mutta jostain on lähdettävä että tämmöisiä ideoita kannattaisi kenties sitten pöydälle nostaa. Kiitos. Petra. Kiitoksia kovasti. Sitten seuraa Petra. Kovasti paljon kiitoksia. Aivan mitä, jatkan siitä, mihin, mihin muut ovat jääneet. Olemme tietysti lehdistä jo saaneet, saaneet, saaneet aluta, lukea. Aina, aina kun platterin nimi mainitaan, niin se on joku rikos, rikos, rikosjutun yhteydessä. Tämä tietysti herättää ajatuksia se tietenkin herra Karkille. Nyt ensin äh, äh, äh, tämä tietenkin kaikki ulottuu pitkälle Euroopan rajojen ulkopuolelle ja ajatellaan näitä vedonlyöntejä, mutta siellä tietysti heijastuvat Eurooppaan todellakin. Ja miten ylipäätänsä kaikki miten tehokasta yhteistyö sitten on kansainvälisten Euroopan toimijoiden kanssa, jos ajatellaan vaikka näitä veronvälittäjiä ja muita viranomaisia, Interpolia ja Aasian vastaavia, vastaavia viranomaistahoja. Ja olemme kuulleet, että, että paitsi että ulkopuolelta yritetään vaikuttaa otteluiden tuloksiin, myöskin itse seuraajan ja toimijoiden sisällä on tämä samansuuntaista yritystä. Onko eh, viranomaisilla tässä mitään välintulomahdollisuutta? vaan voi, voi todeta, että, että sääntely sitten jätetään itse kunkin sarjan tai toimijan omalle kontolle. No tästä tietenkin juontaa sitten automaattisesti kysymys siitä, että miten, ma- mahdollis- miten suuret mahdollisuudet meillä sitten lainsäätäjänä on, lainsäätäjänä on puuttua näihin asioihin. Eh, voimmeko nyt sitten nämä eh, Lissabonin sopimuksen Suomien eh, uusien valtuuksien nojalla kenties sitten puuttua asioihin sillä raja, näin rajat ylittävällä tavalla, kenties pontevammin. Sitten tästä financial fair play-käsitteestä vielä. Se on selvästikin askel oikeaan suuntaan. UEFA on, UEFA on ihan oikealla tiellä Äh, äh, äh, kuten Mikakin esityksestä ilmeni, tässä on nykytilanteessa aika, aika paljon vielä, ja nämä toimenpiteet eivät välttämättä vielä riitä mihinkään, jos meillä on yli, yli, yli 600 ammattilaisseuraa jos, jos ajatellaan heidän, niiden osallistumista vaikkapa mestarien liikaan, miten monella ylipäätänsä on mitään mahdollisuuksia pärjätä ja millä tavalla olette kuulleet UEFA-sakäydystä keskusteluista, että, että tullaanko tätä kat, katrasta jotenkin laajentamaan, että se, että se tulisi jollakin niin tavallaan kestävämmälle pohjalle. Niin mitä sitten tämä, tässä ed, ed, edistys näyttää olevan hyvin työlästä, koska on ainakin aika pitkät siirtymäajat kaikille voitaneen lähteä siitä, että, tämä, että vielä tätä nykysääntelyä tarvitaan jo tovi e-, ennen kuin sitten seurat itse pystyvät tilannetta hallitsemaan. sitä muutamat porsareet johtassa valmiiksi. Ja onko meillä sitten meillä poliittisina päättäjinä joko kansallisesti tai näin Euroopan tasolla mm, jollakin tavalla vaikuttaa asiaan edelleenkin, että saada asia nyt kähtämään eteenpäin vielä. En tiedä, onko tällaista, sellaisia mahdollisuuksia olemassa, mutta kuulisin mielelläni teidän arvioinnin siitä, että mitä me voimme tehdä ehkä äh, verota UEFAan ja muihin kattojärjestöihin, että voisivat sitten edelleen äh, tilannetta eteenpäin kehittää. Äh, ja näin sitten voisimme näitä toimia kenties lainsäädäntöteitse vielä vahvistaa. Sitten edustaja Lokkikarka. Kiitos puheenjohtaja, kiitos arvon vieraat hyvin kattavista esityksistä. Kun teitä kuuntelin, niin näyttää siltä, että yhä enemmän tässä nyt tietoa kertyy sen lisäksi, mitä jo tiedämme. Tilanne on todellakin järkyttävä. Kollegat ovat jo todenneet asiasta paljon, olen pitkälti samaa mieltä. Vain muutama jatkokysymys. Monet teistä mainitsivat Aasian. Herra Galik Te totesitte, tai oikeastaan kollegat kysyivät, että onko teillä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa Aasiassa. Mehän kaikki tiedämme, että Kiinassa korruptio on suuri ongelma. Sieltä suunnastahan paljon ongelmia löytyy tässä mielessä. Onko teillä Kiinan johtohenkilöihin yhteyksiä, jotta voitaisiin tehdä jotakin Sitten kommentti Pohjois-Euroopan liigasta. Onko teillä sellainen käsitys, että tutkimus etenee paikallisella tasolla? Olisi mukava kuulla, jos todella näin olisi. Mikä teidän nähdäksenne on suurin este teidän työllenne tänä päivänä? Tästäkin haluaisin kuulla teiltä. Näyttää siltä, että te teette varsin paljon työtä, mutta totta kai teillä on myös esteitä edessänne. Aivan erityisesti olisin halunnut kuulla teidän huolestanne äh, organisaatioihin liittyen. Näyttää siltä, että ongelma liittyy pitkälti myös äh, urheilun liittoihin, lajiliittoihin. On kovin vaikeaa työstää tätä kysymystä, koska aina silloin kun me puhumme tästä, niin on myös jonkinlaista vastentahtoisuutta, kohtaatteko te samankaltaista vastentahtoisuutta? Jos näin on, niin, niin toki se on sitten ongelma. Onko teillä käsityksiä siitä, onko löydettävissä yhteyksiä myös poliittiselle tasolle? Puhummeko me myös vastentahtoisuudesta poliittisella ja valtion tasolla? Haluaisin kuulla tästä kommenttianne. Ja sitten Anderssonille vielä lopuksi. Sekin oli mielenkiintoinen esitys. Te oikeastaan teitte kaksi ehdotusta Toinen erityisesti kiinnosti minua kovasti. Puhuitte tällaisesta selvityskeskuksesta, clearinghouse-ajatuksesta. Varmasti tarvitsisimme jonkin konkreettisen välineen, jonka kautta voisimme päästä eteenpäin. Kenties tällainen selvityskeskus voisi olla jo väline eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten äh, edustaja Poskotse. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Olen todella iloinen siitä, että meillä on näin monta arvostettua puhua, jotka puhuivat niin suorasanaisesti hyvin tärkeästä aiheesta, joka liittyy urheilun rehellisyyteen. Jo viime vuonna, kun me valiokunnassa äh, käsittelimme FISAS-mietintöä, kirjoitin lausunnon, jossa nimenomaan äh, keskityin petoksiin urheilussa. Ja yksi asia, jonka sanoin, oli se, että sisäisesti ja ulkoisesti urheilussa täytyisi olla nollatoleranssi korruptioon, koska tässä ei ole kysymys ainoastaan ulkopuolelta tulevasta korruptiosta, vaan sisäpuolella olemassa olevasta korruptiosta nämä lajiliitot ja urheiluseurat eivät ole lain yläpuolella. Kysymykseni olisi, mitä me voimme tehdä, kollegani tästä jo puhuivatkin, aivan erityisesti silloin, kun emme ainoastaan puhu lajiliitoista, vaan esimerkiksi lisensoinnista, esimerkiksi alihankkijoille, miten eh, heitä voidaan valvoa paremmin, missä valvonta tapahtuu silloin, kun puhutaan integriteetistä. Esimerkiksi FIFA FIFAn tilanne Transparency International, joka sanoi, että nyt riittää, me pesemme kätemme tästä. Jos me tarkastelemme urheilun tulevaisuutta, niin on tärkeää, että rehellisyys, se tulee olemaan yksi tärkeimmistä aiheista, jos emme halua näiden urheilulajien tuhoutuvan. Mutta tässä on tietenkin myöskin lain noudattamisesta kysymys. Minulla on kaksi kysymystä. Miten me voimme tehostaa toimintaamme tässä? Aivan erityisesti tämä ei kuulu yksinomaan urheiluministereille ja lajiliitoille, vaan esimerkiksi sisäasioihin, poliisivoimiin, minun mielestäni tästä puuttuu koordinaatiota, koska esimerkiksi näiden ottelujen lopputuloksen järjestämisen suhteen viime kuussa kirjoitin Krim-valiokunnalle, joka on siis järjestäytyneeseen rikollisuuteen keskittyvä valiokunta. Paljon on jo tekeillä. Monet tahot tekevät asioita, mutta koordinaatio puuttuu. Kyllä tämä on globaali ongelma. Ja tietenkin on toiveajattelua ja ajatella, että me voisimme ratkaista tämän globaalisti, mutta Euroopan tasolla varmaan voisimme tehdä jotakin. Tietenkin Euroopan neuvosto tekee tässä samassa asiassa arvokasta työtä, mutta minun mielestäni Euroopan unionin, jolla on enemmän välineitä lain laatimiseen ja asioiden toteuttamiseen, sen tulisi paneutua tähän asiaan hieman syvällisemmin. Eli haluaisin teidän ajatuksenne tästä, koska me kaikki haluamme löytää ratkaisun tähän ongelmaan. Ja nyt meidän täytyisi todellakin toimia tässä yhtenä rintanama. Thank you, Min. Uh, Boris from Poland. Kiitoksia. Sitten Boris puolesta. Minäkin haluaisin kovasti kiittää näistä kuulemistamme no, alustuksista. Tässä on tukkuasioita, joita olette sivu, sivunneet. Selvähän on. Tässä maailmassa pyörii miljardeja. Ja siinä on tietysti sitten koko joukko korruption lähtenyt Äh, artiklassa 140 meille suodaan ainakin teoreettinen mahdollisuus taistella näitä vääristymiä vastaan urheilun maailmassa. Mutta äh, on niin juristit kuin me muutkin kaipaamme tilanteesta analyysiä, miten tällaiset patologiset oireet voidaan sitten kitkeä eurooppalaisesta urheilusta. Urheiluhan on kansainvälistä toimintaa. Meillä tässä täytyy kääntyä sitten eurooppalaisten toimijoiden puoleen. UEFAhan e e kuuluu myöskin Euroopan ulkopuolisia seuroja esimerkiksi mutta me voimme yhdessä kehittää uusia ajatuksia. Eli esimerkiksi esimerkiksi konferenssi tällaista urheilun mätäpaiseita vastaan taistelun käynnittämiseksi ja tehostamiseksi on aika hyvä ajatus. Urheiluhan vaikuttaa kaikkeen maailmaan. Otetaan nyt vaikka jalkapallo esimerkiksi jalkapallohan, ja parhaat liigathan ovat Euroopassa. Ja suurimmat rahat myöskin liikkuvat eurooppalaisessa jalkapalloilussa. Ja suurin, suurin tulo koituu siirtosummista ja tällaisen oheistavaran myynnistä vapaita kaupasta ja sen sellaista. Kaikki tämä on otettava huomioon. Euroopan unionin on näin oltava myöskin sitten taistelun kärjessä. Meidän pitää artikla 161 siltä osin sitten tukea ja ottaa ohjat käsi, käsiimme tässä ura, urheilun mädännäisyyden vastaisessa taistelussa Santiago äsken otti asian hyvin ansiokkaasti esille. Meillä on äh, koko joukko hyviä esi- esimerkkejä äh, onnistuneista toiminnasta, myöskin vähemmän onnistuneista hankkeista. Miten tämä äh, finanssi fair play, miltä se sitten näyttäisi käytännössä? Meidän täytyy kehittää sellaisia sääntöjä, jotka, jotka voisivat sitten vaikuttaa myöskin kansallisiin päätöksiin ja kansallisiin määräyksiin. UEFallakin on omat, omat sääntönsä toki, mutta että yksittäiset seurat, Barcelona, FC ja muut, ovat tietysti kansainvälisen oikeuden alaisia yrityksiä, Joskus ne ovat tosiaankin osakeyhtiömuotoisia, joskus muun kaltaisia oikeustoimihenkilöitä, mutta oikeudellisia henkilöitä. Mutta joka tapauksessa ää, äh, nämä äh, velkaantuminen ja muu on hyvinkin yhteistä. Ja just tämä järjestelmä, rahoituksen selvittäminen otetaan tosissaan, tosissaan. Se täytyy aloittaa monelle vuodelle. Tämä on hyvin aikaa vievä ja työlästä ja se edellyttää ainakin Euroopan tason sääntelyä vähintään. Tietysti näillä osakeyhtiöillä, jos muodossa nämä seurat toimivat, niin pitäisi myöskin kyetä sitten tätä kirjanpito yksinkertaistamaan. Ja sitten vielä äh, tästä, äh, näistä lähetysoikeuksista. Siinähän on äh, tilaa solidaarisuudelle, jos missään. Tämä, tästä hyötyvät vain muutamat harvat onnekkaat siellä kuilu suurten ja pienten seurojen välillä on todellakin hyvin syvä mutta suurimman, suurimman äh, potin lähetysoikeuksista korjaavat ovat myöskin useimmiten velkaantuneimpia. Eli kyllä tässä jotakin on vielä pielessä nyt pahasti. Sitten vielä tämä itsesääntely äh, esimerkiksi pelaajasiirtoihin äh, liittyen. En ole ollenkaan vakuuttunut siitä, että, että tätä jotain siirtosumman enemmäiskattoa pitäisi lainsäädännöllisesti asettaa mihinkään millekään tasolle, mutta jonkinmoinen avoimuus olisi kyllä paikallaan. Samoin mitä tulee myöskin sitten näiden agenttien välityspalkkioihin. Niin ikään äh, valmentajat äh, ovat äh, sekantuneet moniin Äh, afääreihin ja tällaiset äh, nämä siirtoasiat on säänneltävä yhdenmukaisesti ja äh, perinpohjaisesti. Niin, että, että, että sielläkin sitten näihin välityspalkkioihin ja provisioihin jonkunnäköinen katto ja tolkku saadaan. Sitten ähm, vielä lopuksi, onko voitaisiko äh, esittää jotain hyviä esimerkkejä siitä, millä tavalla äh, urheilun mädännäisyyttä ja äh, korruptiota vastaan voitaisiin taistella. Puolan jalkapallo oli moni, moni, monen vuoden ajan syvällä korruption suossa erämpi. Siinä nyt tällä haavaa 300 ihmistä on eri, eri tavoin, eri tavoin syytteessä ja edes vastuussa näistä tapahtumista. 2005 se hyväksyttiin Puolassa urheilukorruption vastainen laki. Siinä on kysymys paitsi sopupeleistä myöskin laittamasta veronlyönnistä ja kaikenlaista muusta siihen liittyvästä toiminnasta. Mutta tämähän on hyvin universaalia laadultaan tämä kaikki siihen liittyvä lahjonta, siis urheiluun liittyvä lahjonta. Mutta nyt tämän lain jälkeen on saatu poliisin kanssa yhteistyöhön myöskin asianomaiset toimijat urheilun puolelta ja aika onnistuneesti pystytty sitten nousemaan siitä mädännäisyyden suosta. Tätä ajatusta voitaisiin levittää laajemmallakin Eurooppaa. Me voisimme ensinnäkin sopia yhtenevistä käsitteistä, mitä tulee näihin rikkomuksiin ja sitten myöskin sanktiot sopia äh, äh, samansuuntaisiksi ja seuraamukset tehokkaiksi ja samantasoisiksi. Se voisi olla yksi äh, merkittävä, merkittävä askel esimerkiksi no, otteluiden lopputulosten manipulointin vähentämiseksi. Sehän on hyvinkin globaali ilmiö. Tämä olisi nyt yksi askel, pieni ehkä, mutta kumminkin hyvä askel. Mitä mietitään, tuumita tällaista kansainvälisestä konferenssista näiden asioiden ympärillä? Ja millä tavalla sitten urheiluseurat ja toimijat voisivat tätä edesauttaa? Äh, tähän loppuun haluaisin itsekin sanoa vielä pari seikkaa. että ketä, keitä me, me sitten olemme, kun me, me, me tekemme, teemme, sitä, teemme tätä. Komissio ei siihen pysty minusta, voimme verrata vain niihin, jotka urheilun parissa toimivat. Se, ne ovat ainoat, jotka siihen pystyvät. UEFA on nyt yrittänyt tehdä voitavansa. Mitä käsken kuva, kuvailitte, että, että että tässä on kaikenlaisia porsan, porsan reikiä, mistä voi sitten luikahtaa läpi, että tällainen val, valvonta on lähestulkoon mahdotonta. Hyvä nyt, että näistä edes puhutaan, vaikka asia nyt on monimutkaista. me voisimme tietenkin nyt ottaa kantaaksemme tämän asian päivittäisen huolen aiheeksi, kun luemme lehtiä päivittäin, paitsi Saksassa muuallakin joka päivä osuu jo, jonkin näistä määränäisyys- ja korruptio-uutista silmään, on se sitten yrity, yrity, yritysmaailmasta, mutta, mutta urheilussapa ei, ei, ei sitä juurikaan ole mitään puhuttu Puhutaan aina silloin täällä putkahtaa joku isompi jupakka julkisuuteen. Ehkä tätä asiaa pitäisi enemmän setviä sitten julkisuudessa. Tietysti tällainen kansainvälinen konferenssi olisi kiinnostava, jos saisimme sellaisen järjestymään tämän asian ympärille vakavassa hengessä. Niin kuin Unescon konferenssi Berliinissä oli se hyvä esimerkki. Jos tämä nyt sitten saataisiin asia esille näkyvästi, että nyt tänään tässä haluan puhua tästä ja tästä niin äh, Kerro vielä. Meillä tavallaan äh, mahdollisuutemme ovat äh, rajalliset ja kätemme osittain sidotut. Mutta niin kuin sanottu, tiedotusvälineissä tätä asiaa pitäisi kyllä pitää näkyvämmin esillä. Sitten vielä yksi kysymys lopuksi Europolin her, herralle. Te, totes, tote, totesitteko, että, että pelkästään toleranssilla ei tätä ratkaista, vai ymmärsinkö väärin? No niin, tämä oli, nämä olivat minun kommenttini. Annan nyt vielä äh, asiantuntijoille puheenvuoron, vaan älkää nyt kaikki kaikkiin yrittäkään vastata, vaan jokainen niihin kysymyksiin, jotka nyt tuntuvat olemaan sydäntä lähinnä. Kukapa aloittaisi sieltä Europolin miekkonen? Olkapa hyvä. Uh, right. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, teen kaikkeni, jotta voisin vastata kaikkiin esittyihin kysymyksiin. Olen yrittänyt kirjata ne kaikki ylös ja toivottavasti vastaan niihin nyt järjestyksessä. En tietenkään voi taata menestystä, mutta teen parhaani. Europolin rooli on tukea jäsenvaltiota järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa. Ja totta kai urheilutulosten manipulointi täyttää kriteerit. Se on järjestäytynyttä rikollisuutta. Näin me sen näemme. Tällä hetkellä me tuemme tällaisia tutkimuksia ja jatkossakin teemme niin, jos jäsenvaltiot pyytävät sitä meiltä. Tässä me olemme aktiivisesti tällä hetkellä mukana. entäpä sitten, jos meillä olisi jonkinlainen asiantuntijafoorumi Euroopan tasolla, se olisi hyvä ehdotus, niin että jäsenvaltiot nimeäisivät toimivaltaisen asiantuntijan, joka sitten osallistuisi kokouksiin, tiedonvaihtokokouksiin, parhaiten käytäntöjen vaihtokokouksiin. Tämä olisi myönteistä kehitystä. Interpolilla on jo työryhmä, joka käsittelee urheilutulosten manipulointia ja Europolkin osallistuu näihin kokouksiin. Olen itse ollut paikalla lukuisia kertoja Lyonissa. Yksi kysymyksistä liittyi vedonlyöntiyrityksiin ja myös oheistuotesopimuksiin. Meidän kokemuksemme on sellainen, että on paljon laittomia vedonlyöntisivustoja. Yritykset rajoittaa vedonlyöntitoimia. Kenties johtaisivat sitten, että ihmiset päätyisivät laittomille sivustoille. Näitä on tuhansittain, erityisesti Aasiassa. Tällä hetkellä Europol tukee yhteistä tutkimusta ja harkitsee jatkoehdotuksia operationaalisesta toiminnasta. Tietenkään emme voi sitoutua tähän, mutta äh, tämähän liittyy käytettävissä olevista resursseista. Olemme olleet tässä työssä mukana puolentoista vuoden ajan ja uskoakseni olemme päässeet tavoitteisiin, joita meillä on asetettu. Toivottavasti saamme mahdollisuuden jatkaa tätä työtä. No sitten yhteydet Aasiaan. Europol ei tietenkään ole tehnyt mitään spesifistä sopimusta, jolla voitaisiin helpottaa tiedonvaihtoa aasialaisten maiden kanssa. Meidän näkökulmastamme tilanne on aika lailla vaikea, niin että pääsimme suoraan tekemisiin aasialaisten maiden kanssa, jotka ovat tässä mielenkiinnon kohteena. Toki voimme olla yhteydessä asianmaihin Interpolin kautta ja Europol-maiden kautta käyttää näitä kaistoja tutkimusten edistämisessä. Voimme myös hyödyntää kahdenvälisiä yhteystoimistoja, joita jäsenvaltioilla on kyseisissä maissa. Yksi kysymyksistä liittyi pelaaja-agentteihin. Tämäkin kysymys liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, yhteyksiä löytyy, on sopupelejä ja urheilutulasten monipolointia ja tiettyihin pelaaja agentteihin kyllä liittyy epä, epäilyksiä. Näyttää siltä, että tietyt agentit ovat yhteydessä manipulointiin. He kiinnostavat meitä tästä näkökulmasta, mutta myös muutoin. Sitten kysymys esitettiin FIFasta ja FIFAan liittyviin lahjusepäilyksiin, korruptioepäilyksiin. Jäsenvaltiot toki tekevät työtä korruption kitkemiseksi, mutta enpä tiedä voimmeko käynnistää tällaista FIFA-tutkimusta, mutta jos jäsenvaltiot ovat näin toimineet, niin totta kai teemme eh, jäsenvaltioiden tukena kaikkemme, tarjota, tarjoamme operationaalista tukea ja tiedonvaihtopalveluja, mutta oma tutkimus olisi varsin epätodennäköinen. Tällaista ei, emme tule näkemään. Sitten yhteistyö jäsenvaltioiden välillä, jäsenvaltioiden kanssa on hyvä. Meillä on säännöllistä yhteydenpitoa ja käytämme Aasian suuntaan Interpol-yhteyksiämme. Niin kuin mainitsin, niin meillä ei ole oikeus perustaa tällä hetkellä yhteistyölle operationaalisessa mielessä Aasiamaiden kanssa. No sitten seuraava kysymys taisi tulla Tanskan kollegalta. Mitkä ovat suurimmat esteet? Enpä tiedä, olisivatko nyt sitten urheiluseurat järjestö tässä suurimmassa syyssä, suurimpana esteenä. FIFA on antanut, antanut valtavia rahasummia Interpolille, jotta voimme taistella tätä ilmiötä vastaan. Eli kyllä ne ovat huolissaan näistä ilmiöistä. Toki on myös valtavia kaupallisia vaikutuksia, jos, jos nostamme esille nämä korruptiotapaukset urheilussa. Vaikutukset olisivat siis valtavat myös kaupallisesti ja vaikuttaisivat kielteisesti kaikkiin niihin urheilulajeihin, joita me niin kovasti rakastamme. Me emme tietenkään halua liioitella tätä ongelmaa. Kaikki urheilutapahtumat eivät ole korruptoituneita. Jotkut niistä kyllä ovat. Sitten kysymys Tanskan kollegalta liittyi käynnissä oleviin tutkimuksiin Pohjois-Euroopan sarjoissa. Hiljan oli suuri tutkimus, joka on saanut paljon julkisuutta avoimissa lähteissä ja liittyi vedonlyöntiin äh, Rovaniemen peleissä, urheilutulosten manipulointiin, sopupeleihin ja siellä oli mukana ma- managereita ja sitten itse syllinen pidätettiin ja tuomittiin. Eli suuri tutkimus järjestettiin tästä Suomessa. Myös Norjassa on jonkinlaista toimintaa ollut, samantapaista toimintaa. Ja tähän viittasin myös omassa puheenvuorossani. Pohjoismaiset jalkapalloliikat ovat kiinnostavia nimenomaan sen takia, että ottelut pelataan kesäkaudella ja palkat tuppaavat olemaan hieman matalammalla tasolla siellä. Miten voisimme toimia tehokkaammin? Ja sitten tutkimusten koordinointi paremmin tilanne on jossain määrin parantumassa. Niin kuin puheenvuorossani mainitsin, niin tietoisuus on lisääntynyt näistä kysymyksistä. Yhteistyötä Euroopassa on jäsenvaltioiden kesken, niiden kesken, jotka, joita asia koskee. Ei varmaankaan ole sellaista jäsenvaltiota, jota nämä toimet eivät ollenkaan koskisi. Meidän kokemuksemme on sen mukainen, että todellakin kyse on globaalista rikollisuuden muodosta ja lähestulkoon kyllä kaikki, jossain, kaikki jäsenvaltiot jossain määrin kokevat tämän vaikutuksia. Niin kuin sanoin, me emme voi pakottaa jäsenvaltioita mihinkään. Ne voivat kääntyä meidän puoleemme, esittää pyyntöjä ja me sitten tarjoamme apuamme parhaamme mukaan. Yksi seikka mainittiin, nimittäin se, että on paljon hyviä ajatuksia, hyviä ehdotuksia. Tällainen asiantuntijafoorumi tai paneeli voisi olla hyvä ajatus. Siellä voitaisiin työstää jonkinlainen käsikirja hyvistä käytännöistä tällä alalla. Olen tietoinen Puolan tilanteista ja korruptiotapauksista ja toimista muutaman vuoden takaa. Puolan tutkija kertoi meille hyvin paljon tietoa siitä, mistä oli kyse ja miten menestykseen päästiin. Tämä kyllä toi paljon valoa tilanteeseen. Ja sitten kommentti nollatoleranssiin liittyen. Minä olen taipuvainen vastustamaan nollatoleranssia siitä syystä, että monet pelaajat ovat nuoria, uusia alallaan – ja sitten vanhemmat heitä houkuttelevat mukaan näihin tilanteisiin. Jos sitten pelaaja toteaa, että no minulle tarjottiin tästä rahaa, ja sitten äh, hän on elämäkseen sidottu tällaiseen ja elämä on pilalla. Niin voi olla, että syntyy pelote tätä kautta tehdä, tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Jos vaikka on 15 vuotta mukana näissä peleissä, niin ja on sitten ollut mukana tulosten manipuloinnissa pitkän aikaa, niin ei kyllä sitten paljon sympatiaa saa osakseen. Kun taas nuori pelaaja, hyvä esimerkki tästä on kriketistä. Kriketissä oli sopupelejä hiljan ja nuori pakistanilainen pelaaja houkuteltiin tai pakotettiin vanhempien kollegoiden toimesta, joiden kyllä pitäisi osata toimia paremmin. Ja nyt nuorella on sitten elämä pilalla. Tämä on esimerkki siitä, miksi me haluaisimme, että nämä henkilöt puhuvat meille, antavat meille tietoa. Jos 17-18-vuotias pelaaja on kyseessä, niin ei hän ole sitten tässä verkostossa mikään suuri kiho, mutta jos hän voi tarjota meille tietoa, niin me saamme sitä kautta selville, kuka tämä suurkiho on ja asiat kehittyvät. Varmaankin jotakin nyt unohtui olen pahoillani, jos en kaikkeen vastannut, mutta teen parhaani tarjotakseni myös suoria vastauksia unohtuneisiin kysymyksiin. Kiitoksia sitten herra Mittak. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Meillä on kaksi lähestymistapaa tähän Finanssi Fairplayhin. Ensinnäkin solidarisuus yhtenä ja sitten tämä varsinainen muu rahoitus. Financial Fairplayssa pyritään vähentää äh, kustannuksia ensin ja, ja, ja sekä pitää jalka, jalkapalloilu äh, pinnalla. <clears throat> Tämä on yksi mahdollisuus äh, tämän toteuttaa. Ja sitten toinen seikka, mihin totesitte, mainitsitte, oli tämä solidarisuus. Se on varmaankin kytkeytynyt, kytkeytynyt kiinteästi tähän Financial <clears throat> Muutamia lukuja esittää tästä esimerkiksi Esimerkiksi kysymys, onko erilaisia solidarisuusmalleja mahdollisuus ottaa käyttöön. Ajatellaan vaikka, vaikka lähetystulojen eh, jakamisen, eh, jakamisesta, jakamisesta tällaisen solidarisuusrahastoon. Se on ihan oikeaan suuntaan niin toimenpide, mutta ei tietenkään tämän päivän keskusteluissa välttämättä eh, kovin näkyvästi. Se on tietysti sitoo myöskin Euroopan parlamentin käsiä ei välttämättä aktiivisesti mukana tässä sitten 2012 äh, siinä, siellä oli yli, yli 700 äh, miljoonaa äh, euroa näiden UEFan toimien kautta, ja siitä vain pieni, pieni määrä oli tätä solidarisuusrahaa. Meidän pitää tuoda nämä määrät vähän lähemmäs toisiaan. Ensinnäkin ajatellaan näitä erilaisia sarjoja Meillä on siellä 600-700 äh, ammattilaisseuraa. Äh, äh, ja ne pitää saada vähän nämä rahat lähestymään toisia. Ja sitten Euroopan liigan ja mestarien liigan toiminnassa monenlaisia yritystoimintaa mukana. Pitää selkeästi valvoa paremmin, suhtautua siihen kriittisesti. Ja ensinnäkin pitää käydä jatkuvaa keskustelua siinä ja pitää sitä esillä. Ja sitten toiminta, suursotukset, me ollaan aika rajalliset toimintamahdollisuudet tässä vaiheessa. <clears throat> Meillä ei mitään tällaisia sääntelytoimenpiteitä voimassa, vaan tällaisia ohje, ohjeistoja vain me voimme tietysti nostaa pitää asiaa pinnalla esillä ja lisätä tietoisuutta siitä, että tämä Euroopan unionin toimi, toimielimet ovat tietysti eri tahoilla, tasoilla toimineet ja no, toiminta kykyisiäkin ovat sitten kysymys sitten joku oikeudellisesta, taloudellisesta tai lainsäädännöllisestä toimista toimenpiteistä. Joka tapauksessa on tärkeää luoda jonkinlainen pohja, minkä sit, miltä pohjalta sitten voidaan toimia paremmin. Ensinnäkin se toimi kuuluu tämän äh, jul, jul, jul, julkisuustoimenpiteet, vuoropuhelu UEFan ja muiden äh, organisaation järjestöjen kanssa, minikään niin ikään olen, olennaista on se, että otetaan äh, kan, Äh, eri maiden kansalliset seurat mukaan tähän äh, täytyy saada jonkinlaista yhteistyötä kansallisten parlamenttien äh, kanssa ni, aikaiseksi niin, että sitten suunnitellut toimenpiteet tulisivat saman, samansuuntaiset. Sitten voidaan miettiä, että miss, missä määrin voidaan sitten puuttua tähän toimintaan. Meillä on 27 eri valtiota järjestelminen ja kaikkien maiden urheilu politiikka on myöskin hyvin eri, eri, eri suuntaista. Tarvitaan toimia sitten, että saadaan niin urheilu oikealle tielle. Eli siis kansallisiin parlamentteihin, kansallisiin urheilukeskusjärjestöihin pitäisi ottaa yhteyttä ja sitä kautta pyrkiä sitten vaikuttamaan tapahtumien kulkuun. Yksi keskeinen kes, ke, keskustaso on, on val, valtion apu ja valtion tukitoimet, jotka ovat veronvaroin rahoitettuja tietenkin, koska se, niillä on sitten jollain tavalla korvataan näitä muita ehdotettuja solidarisuustoimimpia. Sitten puhuttiin vielä kansainvälisten urheilujärjestöjen, urheilujärjestöjen keskeisestä roolista kollegojen asia enemmänkin, mutta minun mielestäni komis- parlamenttiyhteys, yhteistyössä komission ja, ja neuvoston kanssa voisivat tätä asiaa äh, yllä, esillä pitää koska, koska me tässä on, on kehitetty eh, eh, eri, erilaisen, eh, hyvin voimakas tällainen lainsäädännöllinen pohja ja tausta olemassa, silloin me voimme olla hyvä, voimakkaampina myöskin maailman silmissä urheilu, urheilun sääntelynkin suhteen. Ja sitä kautta sitten olla vahvoilla, kun vetoamme sitten urheilun toimijoihin paitsi sitten henkilöön kohdistuvia, myöskin rakenteisiin kohdistuvia uudistustoimenpiteitä pitäisi toteuttaa. Tämä on aika hierarkinen tämä kansainvälinen urheilu järjestelmä ja siinä edellyttää sitten erilaisia valvontatoimia, niin kuin tässä on jo todettukin. Eli tässä Euroopan parlamentti voisi näytellä merkittävää Äh, roolia ja ottaa sitten uusia askelia sieltä osin eteenpäin. <clears throat> Paitsi äh, näin äh, kerta laakista myöskin pidemmällä aikavälillä kestävämmältä pohjalta. Kiitokset kaikille mielenkiintoisista ja hyvin vaikeista kysymyksistä joiden vastaamiseen saattaisi mennä ilta ja ehkä osa yöstäkin, jos niihin yksityiskohtaisesti haluaisi vastata, mutta säästän teidät tältä kärsimykseltä. Haluaisin lähestyä aihetta, joka ei ole asiallistella, mutta joka löytyy näiden kysymysten taustalta. Mitä me eh, eurooppalaiset voimme tehdä näin monimutkaisena globalisaation kautena? No tietenkin voidaan sanoa, että näin on urheilussa – muutamia muitakin teollisuuden aloja on globalisoitu viimeisen 30 vuoden aikana. Kollegani mm, Tanskan urheilututkimuksen laitoksella ovat todenneet, että globalisaatiolla on urheilulle aivan erityisiä seurauksia. Suurimmat tapahtumat siirtyvät Euroopan ulkopuolelle. Aikaisemmin Eurooppa oli hyvin vahvoilla tässä. Nousevan talouden maissa maat, jotka ovat saaneet enemmän itseluottamusta kuin sata vuotta sitten, ne pyytävät parempaa voimatasapainoa kansainvälisissä urheilujärjestöissä, joissa Eurooppa on ollut vahvassa asemassa, jos tarkastelemaan esimerkiksi puheenjohtajistoja ja, ja muita ö, osioita. Nämä kaikki pienet kansakunnat on otettu mukaan ja yksi kansakunta, yksi äänijärjestelmä on otettu käyttöön ja se on auttanut saamaan aikaan enemmistön puheenjohtajuuden omaavalle maalle. Euroopan asema on kuitenkin edelleen vahva urheilun, urheilussa markkinana. Eurooppalaiset markkinat ovat hallitsevassa asemassa ja tässä on se liikkumatila, jossa me voimme toimia, jossa poliitikot voivat toimia. Yksi asia, sitä ei tulisi jättää pois. Globalisaatio tarkoittaa myös sitä, että maine globaalistuu. Kaikki tässä maailmassa, jopa suuret urheilujohtajat, he haluavat punaisen maton vastaanoton valtiopäämiesten taholta. He haluavat medialta ystävällismielisiä kysymyksiä ja kaikki kaikki ne henkilöt, jotka tekevät töitä hyvin ammattimaissa rakenteissa, hekin haluavat kunnioitusta kollegoiltaan. Tämä on prosessi, josta löytyy siis hyvin inhimillinenkin ulottuvuus. Ja vetääkseni tämän yhteen voisin sanoa, että Euroopan äänellä on merkitystä. Tähän liittyy juridisia vaikeuksia, mutta tämä on myöskin poliittinen kysymys ja olen iloinen voidessani sanoa, että Euroopan unioni näyttäisi liikkuvan oikeaan suuntaan. Ja sitten hieman tarkemmin tähän urheiluosioon, jos sallitte. Ottelutulosten järjestely ja korruptio liittojen sisällä ja doping, ne ovat osa sitä ongelmavyyhteä, joka urheilujärjestöllä on sen suuren kunnioituksen takia, joka meillä on urheilujärjestöjä kohtaan. Niiden on annettu kehittyä suureksi teollisuuden alaksi ilman juuri minkäänlaista valvontaa ei ole riittävää ulkoista valvontaa eikä riittävää sisäistä valvontaa eikä minkäänlaisia uudistuksia tapahdu ilman äh, suuria julkisia paineita. Urheilujohtajat äh, pienissä ryhmissä äh, suuret rahasummat edessään. He ovat reagoineet kuten kuka tahansa reagoisi Oscar Wildea siteraten. Voin vastustaa kaikkea paitsi houkutusta. Eli kysymykseksi jää, miten me saamme aikaiseksi verkoston, joka voisi tarjota riittävän ulkoisen valvonnan. Poliittinen valvonta, jota te harjoitatte täällä tänään, on yksi tärkeä ulottuvuus. Mutta jo vuonna 2006 ehdotin, että tässä on kysymys kansainvälisemmästä globaalimmasta järjestelmästä – meidän tulisi perustaa jonkinlainen dopingin vastaisen, vastaisen virastoa vastaava virasto, joka pitäisi huolta korruptiossa, korruptiosta kaikessa urheilulajeissa. No, urheilujärjestössä ei tällaisesta ajatuksesta ole koskaan pidetty, ei, eivätkä hallitukset halua tähän käyttää yhtään enempää rahaa. Ja tästä syystä ja tämän haluttomuuden valossa – olen muuttanut ehdotustani ja totean, että ensinnäkin me tarvitsemme jonkinlaisen selvityskeskuksen, jossa tietoa voidaan vaihtaa ja voisi myöskin tarjota palveluja urheilujärjestöille, tarjota niille jonkinlaisen laatuleiman, laatumerkinnän, tarkastaisi rehellisyyden, hallinnon ja tilit. Monet instituutit tietävät, että paras tapa saada hyvä maine ja uskottavuus on se, että se tulee ulkopuolelta. Uskottavuutta ei voi vaatia. Ja minun mielestäni olisi hyvä, että meillä olisi kansainvälinen instituutti, josta löytyisi hallintoon, kirjanpitoon perehtyneitä ihmisiä, jotka voisivat tarjota tällaiset takuuleimat ja vakuudet urheilulle. Minun mielestäni me voisimme liikkua tähän suuntaan vapaaehtoiselta pohjalta, mutta haluaisin lisätä yhden lakiin liittyvän asian, vaikka enkään, en olekaan mikään oikeusasioiden asiantuntija. Suurin osa urheilujärjestöstä toimivat, niiden kotipaikka on Sveitsissä. Sveitsiin on hiljattainen FIFAn skandaali vaikuttanut kovasti ja Sveitsi on huolissaan kansainvälistä maineestaan. Tämä on myöskin puhtaasti poliittinen asia, koska miten käsitellään näinkin abstraktia asiaa kuin kansainvälinen maine. Mutta tällä on kuitenkin ollut vaikutuksia ja täten Sveitsin parlamentti ja hallitus on tilannut tutkimuksen siitä, miten Sveitsin lainsäädäntöä voitaisiin muuttaa, koska nämä annetut lahjukset olivat täysin laillisia Sveitsissä vuoteen 2006 saakka. Ja nyt keskustellaan siitä, olisiko osa vielä edelleen tänä päivänäkin laillisia. Ja Sveitsi tunnustaa sen, että tämän poliittisen paineen takia ja mediapaineen takia ja aktiivisten kansalaisten ansiosta Sveitsi on päättänyt, että ei, me emme halua näyttäytyä sellaisina, jotka haluavat antaa täysin vapaat järjestäytymisoikeudet sellaisille henkilöille, jotka hyötyvät näistä eduista. Mitään ei toistaiseksi Sveitsin lainsäädännössä ole muutettu, mutta todennäköisesti muutos on tulossa. Ihan lyhyesti sanoisin, että kansainvälistä koordinaatiota tarvitaan. Jos ehdotatte sitä kansainvälisissä ryhmissä, niin tulette törmäämään vastustukseen ja epäröintiin, mutta argumentit kuitenkin puhuvat sen puolesta, että meillä tulisi olla jonkinlainen kansainvälisen tason tietojenvaihto jolla, joka valvisi, valvosi korruptiota ja antaisi palveluja jonkinlaisia takuita kansainvälisille urheilujärjestöille. Mm. Ich möchte nur kurz anfügen an dem, was der Kollege vom Europol gesagt hat. Ich habe Sie schon richtig verstanden. Viittaisin siihen, mitä kollega Europolista sanoi. En usko, että kukaan meistä päättäisi niin, että nuori, joka on sitten vanhemman toimesta houkuteltu tai huijattu tällaisen toimintaan joutuisi kärsimään loppuelämänsä seuraamuksista. Eli tällainen se, nollatoleranssi koskee niitä, jotka ovat tehneet tästä kansainvälistä toimintaa. Emme me puhu nuorista, jotka on huijattu mukaan korruptioon, jotka sitten joutuisivat kärsimään koko uransa menettäen. Tästä olemme samaa mieltä. Anderson teki hyviä ehdotuksia. Santiago valitettavasti on aivan oikeassa, kun puhutaan Sveitsin lainsäädännöstä täällä, niin aivan oikein on, että tarvitsisimme aivan uuden oikeudenkäyttöalueen näihin asioihin. Kuka varmisti sen, että tarkistus vedettiin pois, eikä sitä viety yhtään pidemmälle. Tämä asia täytyy kyllä tutkia perusteellisesti. Globalisaatio on johtanut siihen, että urheilun alalla on valtavia haasteita. Meidän on pyrittävä toimintaan aina siellä, missä se on mahdollista. Meillä toki on rajalliset toimintavaltuudet. Meillä on komission edustaja paikalla. Haluaisiko hän käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Monista aiheista on tänään keskusteltu. Financial Fair Play käsitteestä en oikeastaan voi lisätä juurikaan siihen, mitä professori Mittag jo totesi. Olemme täysin samoilla linjoilla hyvästä hallinnosta Herra Andersen puhui. Hänen kommenttinsa olivat täysin relevantteja. Me tuemme valmistelevien toimien alalla tiettyjä hankkeita. Yksi tällainen on Play the Game. Play, Play the Gamein johtama hanke. Se on mielenkiintoinen ja saamme tuloksia ensi vuoden alkupuolella näistä hankkeista. Ne sitten otetaan huomioon asiantuntijaryhmän keskusteluissa – ja luodaan listaus hyvän hallinnon käytänteistä EU:ssa. Omassa puheenvuorossani haluaisin keskittyä urheilutulosten manipulointiin ja sopupeleihin. Haluaisin antaa jonkinlaisen vastauksen komission näkökulmasta teidän esittämänne kysymykseen. Ja myös parlamentin jäsenet kysyivät, mitä me voisimme tehdä, mitä toimielimet Euroopassa voivat tehdä tällä saralla lainsäädäntö valitettavasti ei ole vaihtoehto 165 artiklan pohjalta. Tämän me kaikki tiedämme. Toki me voimme tehdä monenmoista ja olemme jo ryhtyneetkin toimiin monilla aloilla. Ensin haluaisin puhua erästä aspektista, jota ei mainittu, nimittäin ennaltaehkäisystä. Kun puhumme asianosaisille, niin kaikki ovat samaa mieltä siitä, että ennaltaehkäisy on äärimmäisen tärkeää urheilutulosten manipuloinnin estämisessä. Koulutusta tarvitaan, tietoisuuden lisäämistä, kaikkien niiden parissa, jotka ovat mukana tässä. Urheilijat, pelaajat, erotuomarit, valmentajat, toimitsijat. Ensimmäistä kertaa tänä vuonna olemme valinneet viisi hanketta – Tämäkin valmistelevien toimien puitteissa. Ensi vuonna ne käynnistyvät ja vaihtavat hyviä käytäntöjä. Me tiedämme, että nyt jo kansallisella tasolla työtä tehdään tiettyjen lajejen yhteydessä. Haluaisimme, että hyvät käytänteet saadaan muidenkin käyttöön. Pari viikkoa sitten komitea keskusteli myös koulutusalan ohjelmasta, jossa urheilukin on mukana. Jos tämä ohjelma hyväksytään, niin EU saa sitä kautta välineitä, keinoja jatkaa ja laajentaa tämän tyyppistä tukea. Sitten toinen seikka on lainsäädäntö. Niin kuin sanoin, meillä ei ole mahdollisuutta artiklan 165 perustalta antaa lainsäädäntöä tällä alalle. Oikeastaan urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta tehdystä mietinnöstä, jonka FISAS teki. Seurauksena teimme tutkimuksen. Perehdyimme siihen oikeudelliseen kehykseen, joka on käytössämme, kun tutkimme urheilutulosten manipulointia. Tiedot löytyvät komission nettisivuilta ja sieltä löytyy selkeä käsitys siitä, että että lainsäädäntö jäsenvaltioissa, tietyissä jäsenvaltioissa jo on urheiluvilpin E- ehkäisemiseksi kaikissa jäsenvaltioissa tietenkään ei ole. Lainsäädäntöä on myös korruptiosta ja petoksesta, niin tarvittaessa myös tällaisen lainsäädäntöön voidaan turvautua, jos urheilualan erikoislainsäädäntöä ei ole. Eri jäsenvaltioissa on meneillään tapaustutkintoja, bok Kumin tapaus Saksasta ja Suomessakin on, on tapaus. Siellä ei ole tällaista urheilualan lainsäädäntöä urheiluvilpin tuomitsemiseksi, mutta tutkimuksia on käynnissä, käyn, käynnissä ja tuomioistuimet ää, käsittelevät näitä asioita myös rikosoikeuden näkökulmasta. Lainsäädännön harmonisointi totta kai on pitkän aikavälin prosessi. Se ei ole tällä hetkellä prioriteettinamme, vaan pikemminkin pitäisi parantaa yhteistyötä. Sitten lainsäädännön osalta mehän tiedämme, että Euroopan neuvosto neuvottelee yleissopimuksesta urheilutulosten manipuloinnin tiimoilta. Ja tätäkin kautta voitaisiin kansallisen lainsäädännön porsanreikkiä kuroa umpeen. Ja kolmanneksi yhteistyö, se jo mainittiinkin, tarvitaan tiivimpää yhteistyötä asianosaisten kesken, kun taistellaan sopupelejä ja manipulointia vastaan. Me teemme myös työtä hyvän hallinnon parantamiseksi. Tarvitsemme urheiluliikettä, vedonlyönti, toimijoita, lai, oikeusviranomaisia, kaikkia asianosaisia tarvitaan tähän näkemysten vaihtoon, jotta sitten jatkossa näitä voidaan pohtia neuvostossa. 23. lokakuuta käsiteltiin myös toimintaohjelmaa. Siellä on konkreettisia ajatuksia siitä, mitä voisimme tehdä tulevan yhteistyön puitteissa. Meillä on myös asiantuntijaryhmä, joka kattaa kansalliset vedonlyönti säätelyviranomaiset. He keskittyvät lukuisiin kysymyksiin ja yksi näistä on urheilun rehellisyyden vaaliminen. Toimintaohjelmassa toisena alueena on suositus, joka hyväksytään komissiossa vuonna 2014. Kyse on hyvistä käytänteistä ja siitä, mitä voisimme tehdä, jotta voimme tehdä parempaa yhteistyötä ennaltaehkäisyssä ja sopupelien ehkäisyssä. Me haluaisimme tarjota hyviä käytäntöjä esimerkiksi vedonlyöntikieltojen suhteen. Tällaisia kieltoja on kansallisella tasolla tietyissä urheiluliitoissa käytössä myös Euroopan tasolla ja kansainvälisesti. Miten sitten näitä toteutetaan erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa? Miten voisimme jakaa tietoa paremmin silloin, kun kyse on epäilyttävästä vedonlyönnistä? Jos epäilys syntyy tietyn urheilutapahtuman suhteen siitä, että tuloksia on manipuloitu, niin on mahdollisuus vaihtaa tietoa. Vielä ei ole täysin selvää, mitä tässä voitaisiin tehdä, mutta Täytyy tutkia, mitä kansallisesti ja toisaalta rajat ylittävästi voitaisiin tehdä, jotta voimme auttaa tällä saralla. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Näemme, että komissio äh, on ottanut hiukan ottanut äh, tomeran asenteen tähän asiaan, vaikka nyt kovin pitkään tässä äh, toimijat ole toimessa olleetkaan. No kuitenkin minun mielestäni tämä myöskin urheilun alalta, aina, aina, aina silloin kun tämä läheisyysperiaate ja subsidiariteettia halutaan peräänkuuluttaa, todellakin sitten toimia läheisessä yhteistyössä keskenämme niin, että pystymme harmonisoimaan, yhdenmukaistamaan asioita niin, niin pitkälle kuin mahdollista. Mm, Eri täytyy todellakin huolehtia siitä, että että, tämän, että tämä järjestäytynyt vaitelija vaikeneminen toisi, te, joillakin aloilla loppuu, vaan pidämme sitten asioita esillä aina silloin, kun meillä on mahdollisuutta. Minun mielestäni meillä, tämä on meidän velvollisuutemme sen vuoksi meidän pitää yhä uudestaan ja uudestaan yrittää pitää tämä keskustelu vireillä ja kiukkua, kiukku siitä esillä, että miten epämoraalista tämä toiminta mm, pahimmoillaan ollaan. Tämä täytyy painottaa uudestaan. Minä haluan todella lämpimästi kiittää asiantuntijoita, me kolmea, niin heistä yksi, yksi ei joukosta puuttumaan, mutta tämä trio oli erittäin hyvä. Ja mukava, että saimme kuulla teidän kokemuksistanne ja myöskin sitten voimme todeta olevan aika pitkällä samaa, samoilla linjalla teidän kanssanne. Äh, ja myöskin sitten yritämme vielä UEFan kanssa äh, keskusteluyhteyttä ylläpitää. Olemme useasti ollekin heidän kanssaan tekemisissä. Äh, olemme kiitolliset myöskin komissiolle ja sen kuva jäi, et, jäi että, että siellä tehdään oikein kova, kovasti työtä tämän asian tiimoilta. Minä olen tällainen tietoplayeus tässä meidän tietopankista, niin ei ole kovin paljon, eikä monisivuinenkaan, mutta se on aika, aika paljon sisältöä kuitenkin, jotka, joka on meiltä täältä työstetty. Haluan kiittää myöskin täältä ryhdikkäitä kollegoja, jotka täällä ovat paikalla olleet, asiantuntijoita ja muita. Ja sitten lopuksi sitten varmaan hyväksytte koordinaattorien päätökset, varmaan näin käy. Mitä muita esille tulevia asioita ei ole. Meillä on 23. ja 24. tammikuuta ovat, on, on seuraava kokoukseen. Muistakaa sitten, että Borisin mietinnön muutosesitysten jättämisen takaraja on 17. päivä Strasbourgin viikolla. Kiitän kaikkia vielä myöskin Äh, Tulkkeakin kiitetään ystävällisesti ja toivotaan heille ja meille muillekin erittäin hyvää äh, joulua ja mukavaa uutta, uutta, uutta vuotta. Ja äh, ensi vuonna pyrimme näillä rahoilla, mitä meillä on, toteuttamaan, toteuttamaan monia uusia projekteja. Mutta nyt rauhoitumme jouluviettoon. So, das nehme ich mit, das ist